huomenna. Seuraava asia esityslistalla on kyselytunti neuvostolle. Ja kuten yleisestikin toimitaan, niin ne, jotka haluavat osallistua keskusteluun, haluaisin pyytää heitä siirtymään tänne salin etuosaan. Sanon myöskin tässä vaiheessa, että ensimmäinen kysymys tulee herra Posseltista ja tämä käsittelee ihmisoikeuksia Kuubassa ja herra Malmström, Rova Malmström voi vastata heti, kun hän on valmis. President, I am of course ready to move from US to Cuba and Mr. Posselt. Ähm, niin, siis tämä Kuuba ja herra Possel, tämä on hyvin tärkeä aihe. Haluaisin kiittää herra Posseltia tästä. Neuvosto on huolissaan ihmisoikeustilanteesta Kuubassa aivan erityisesti se, että edistystä ei kansalaisoikeuksissa ja poliittisissa oikeuksissa ole otettu. Siellä ei ole äh, ilmaisunvapausta, kokoontumisen vapausta, ei ole vapaata lehdistöä, pääsy tietoon, internet mukaan lukien on rajattua ihmisten liikkumista Kuubaan ja Kuuban ulkopuolelle. Sitä rajoitetaan edelleen. Tällä hetkellä Kuubassa on 208 poliittista vankia ja tämä on tietenkin vähemmän kuin vuoden 2007 234 vankia jäsenvaltioiden edustetut Havannassa niitä, ne tarkkailevat tätä poliittisten vankien listaa vankilaolosuhteet todistajien ja perheenjäsenten mukaisesti eivät täytä YK standardeja. Jotkut joidenkin vankien terveydentila on huono heidän perheidensä mukaan, eikä heillä ole pääsyä riittävään lääketieteelliseen hoitoon. On myöskin raportoitu julmasta, alentavasta kohtelusta ja myöskin psykologisesta painostuksesta eikä ole kuitenkaan mitään äh, todisteita siitä, että poliiseja tai vanginvartijoita olisi rangaistu. Kuuban hallitus äh, kieltää poliittisten vankien olemassaolon eikä edelleenkään salli ihmisoikeuksien valvomista järjestöjen taholta. Neuvoston lähestymistapa Kuubaan oli yhteinen kanta vuodelta 1996. Sitä on tarkistettu vuosittain ja lokakuussa 2008 EU ja Kuuba sopivat kattavasta poliittisesta vuoropuhelusta tämä vuoropuhelu se ei ainoastaan ota mukaan Kuuban viranomaisia, vaan myöskin kansalaisen ja demokraattisen opposition. Ja neuvosto kiinnittää erityistä huomiota demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien periaatteisiin sen vuoden 2009 arviossaan tästä yhteistä kannasta. Johtopäätöksissään kesäkuussa 2009 neuvosto teki selväksi se, että tämä tulee olemaan yksi tärkeä painopistealue suhteissamme Kuubaan. Ja neuvosto aivan erityisesti kannusti Kuuban hallitusta vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ehdoitta, mukaan lukien ne, jotka pidätettiin vuonna 2003 ja me ilmaisimme myöskin huolenaiheemme näiden vankien terveydentilan suhteen. Lisäksi neuvosto vaati Kuuban viranomaisilta sitä, että kansainväliset humanitaariset järjestöt päästettäisiin kuubalaisiin vankiloihin. Sen jälkeen, kun poliittinen dialogi käynnistettiin Kuuban kanssa viime vuonna, EU on tuonut tämä poliittisten vankien kysymyksen esille joka ikisessä kokouksessa. Ihmisoikeusasiat tulisi aina ottaa esille korkean tason tapaamisissa ja tällaiset tapaamiset rauhanomaisten demokratiaa ajavien oppositiojärjestöjen kanssa tulee olemaan osa korkean tason vierailuja me haluamme puhua ihmisoikeustilanteesta, me, me olemme huolissamme tilanteesta Kuubassa ja me tulemme jatkossakin seuraamaan yksittäisiä tapauksia, aivan erityisesti silloin, jos vangeilla on terveysongelmia. Mitä tulee tähän kyseenomaiseen tapaukseen, jonka kunnianarvoisen jäsen on maininnut, EU on jo osoittanut solidaarisuutta. Ruotsi puheenjohtajana teki tämän elokuussa Havannassa ja mielenosoituksen tarkoituksena tai tuenosoituksen tarkoituksena oli osoittaa Darcy Ferrerin perheelle se, että että Euroopan unioni on huolissaan siitä, että Kuuban viranomaiset eivät kunnioita lainsäädäntöä. Toinen vanki Alfredo Dominguez, hänen tapaustaan myöskin neuvosto seuraa ja tämä asia otetaan esille neuvotteluissa Kuuban kanssa ja me olemme yhteydessä myöskin hänen perheeseensä. Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa tästä hyvästä yksityiskohtaisesta vastauksesta. Minä olen saanut ihmisoikeusjärjestöltä tarkat tiedot näistä vankilan olosuhteista. Ensinnäkin, voiko neuvosto todella vakuuttaa, että yksittäisten vankien olot voidaan tarkistaa? Ja toisekseen, mitä mieltä neuvosto on Kuuban kehityksestä ja sen suhteista Euroopan unioniin? Miten ne kehittyvät? Kunnianarvoisa jäsen, meillä ei ole pääsyä muodollisesti tähän tietoon, mutta kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, yhteydenottojen poliittisten puolueiden välityksellä me saamme tietoa, no hieman sirpaleista tietoa poliittisten vankien tilanteesta ja me tiedämme, että tietyissä tapauksissa heidän terveydentilansa on todella huolestuttava. Me yritämme pitää yhteyksiä perheisiin ja kansalaisjärjestöihin, jotta tilanne paranisi, mutta tämä on se yksi ongelma, koska meillä on hyvin vähän konkreettista tietoa. Ongelma on myöskin se, että monia vankeja pidetään vankiloissa ilman, että heitä on asetettu syytteeseen mistään ja tämä myöskin sotii Kuuban lainsäädäntöä vastaan. Vangeillahan olisi oikeus saada tietää, mistä heitä syytetään ja miksi he ovat vankilassa. Tämä on perusihmisoikeus kaikissa yhteiskunnissa, mutta tätä ei Kuubassa ole olemassa, kuten me kaikki hyvin tiedämme. Kuuba-dialogi sitä ympäröi kaikenlaiset vaikeudet, mutta on tärkeää ylläpitää vuoropuhelua, kuten on päätetty, koska se antaa meille mahdollisuuden pitää yhteyksiä yllä viranomaisiin ja pysyä tiukkoina kritiikissämme, mutta myöskin samanaikaisesti pitää yhteyksiä yllä toisin ajattelijoihin ja kansalaisyhteiskuntaan, ja tähän me pyrimmekin. No, tällä haavaa tämä on se tapa, jolla me näemme tämän toimivan, emmekä näe mitään dramaattisia muutoksia tähän lähitulevaisuudessa. Have... Kiitos. Ensimmäinen pyyntö lisäkysymykseen. Tulen ottamaan nämä lisäkysymykset kaikki kerralla ja sitten ministeri voi äh, sitten vastata ensin herra Sanchez. Kirja Υπουργέ, επειδή πιστεύω ότι... puhemies. Rouva ministeri, uskoisin, että kun on kyse ihmisoikeuksista, ja tämähän on yksi niistä seikoista, joihin Posselt kysymyksessään viittaa. Eikö ole parempi tehdä yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joihin meillä on diplomaattiset ja poliittiset suhteet ja joiden kanssa meillä on talou, taloussuhteet, kauppaa. Varmasti Euroopan unioni voisi parantaa tilannetta ja olosuhteita demokratiaa Kuubassa, jos me loisimme tällaiset suhteet. Miten uskotte, että tätä asiaa voidaan käsitellä jäsenvaltiotasolla, kun otetaan huomioon, että Kuuba on YKssa jättänyt päätöslauselman, joka koski Yhdysvaltojen saartoa? Rouva States of, uh, yes, I'm starting all over again. No niin, aloitan alusta. Täällä minä olen, olen siis rauhanomainen toisinajattelija Unkarista, Euroopan unionista ja haluaisinkin kysyä, miten voimme saavuttaa samanlaisen mielenkiinnon tason ihmisoikeuksiin Unkarissa kuin Kuuban kohdalla, koska syksystä 2006 alkaen Unkarissa on ollut poliisin joukkoväkivaltaa rauhanomaisia mielenosoituksia kohtaan. Meillä on, anteeksi, en tiennyt, että minulla on vain 30 sekuntia aikaa. Minä haluaisin kysyä Kuuban poliitikoilta, voisivatko he neuvotella meidän puolestamme I'm sorry, it is 30 Niin, pyydän anteeksi. Aika on 30 sekuntia ja puheenvuoron pitäisi liittyä ihmisoikeuksiin Kuubassa. Uh, Rouva ministeri voi vastata. Euroopan unioni on usean otteeseen sanonut, että me vastustamme tätä Yhdysvaltojen kauppasaartoa ja että se ei helpota ratkaisuun pääsemistä Kuuban kanssa tulevaisuudessa. Me olemme myöskin sanoneet, että me olemme valmiita tiiviimpään yhteistyöhön Kuuban kanssa mukaan lukien kauppa-asioissa liittyen, riippuen tietenkin edistyksestä ihmisoikeusasioissa. Ja tällä hetkellä tämä edistyksen puute ihmisoikeusasioissa, se, että siellä on poliittisia vankeja, demokratiasta on puutetta, niin se ei anna meille mahdollisuutta edetä tässä tilanteessa. Eli kaikki riippuu nyt Kuuban viranomaisista. Jos he haluavat, että suhteissa edetään, niin silloin täytyy saada konkreettista edistystä aikaan. Kiitos. Sitten seuraava kysymys. Sen esittäjän Roa Haakin ja se koskee ikääntyneiden kaltoinkohtelua. Olisin kiitollinen, jos tässä noudatettaisiin kyselytunnin sääntöjä, koska niiden mukaisesti lisäkysymykseen on 30 sekuntia aikaa ja aiheessa täytyy pysyä. Eli nyt voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen heti, kun rouva ministeri on valmis. Ähm. Kiitoksia rouva puhemies. Rouva Hakin on ottanut esille kysymyksen, joka on äärimmäisen oleellinen tänään, kun yhä suurempi osa meidän väestöstämme on yhä vanhempi. Ja tällä alueellahan toimitaan ennen kaikkea kansallisen toimivaltuuden piirissä. Yhteisö voi ainoastaan tukea ja täydentää sitä työtä, jota jäsenvaltiot tekevät. Ruotsi on puheenjohtajamaana kuitenkin kiinnittänyt huomiota tähän kysymykseen ja tehnyt kaikkensa, jotta voidaan lisätä vanhusten hoidon laatua ja torjua ongelmia, joita saattaa syntyä ikääntyneiden kaltoinkohtelutapauksissa. Me järjestimme konferenssin Tukholmassa. Kuukausi sitten sen aiheena oli terve ja arvokas ikä lisääntyminen. Läsnä oli 160 henkeä 27 maasta. Eli Meillä oli korkean tason läsnäolo jäsenvaltiosta, komissiosta, virkamiehiä, terveys- ja sosiaaliministeriöistä ja monista vapaaehtoisjärjestöistä. Tarkoituksena oli nostaa esille juuri niitä ongelmia, joita arvoisa parlamentin jäsen on tuonut kysymyksessään esille. Kuinka voidaan toimia niin, että otetaan huomioon lisääntynyt yhteistyötarve eh, terveys- ja sairaanhoitoalan ja sosiaalialan välillä, jotta voidaan ottaa ikääntyneiden kansalaisten tarpeet huomioon? paljon. Puheenjohtajamaa aikoo antaa tästä johtopäätöksensä 30. päivä marraskuuta. Luonnoksessa korostetaan syvempää ja lähempää tiiviimpää yhteistyötä niin, että voidaan esimerkiksi vaihtaa tietoa ja hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä. Komissiota pyydetään myös laatimaan toimintasuunnitelma vanhempien ikääntyneiden ihmisten arvon, terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi me olemme myös hyväksyneet johtopäätökset yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja miehille, aktiivinen ja arvokas ikääntyminen. Kyse on nimenomaan tuosta, minkälainen on hoidon laatu erilaisissa hoitolaitoksissa ja miten otetaan huomioon ikääntyneiden naisten ja miesten erityistarpeet. Mitä tulee ikääntyneiden kaltoinkohteluun, 2078 EY direktiivihän kieltää ikä, iän perusteella tapahtuvan syrjimisen. Ja tätä direktiiviä on määrä laajentaa kattamaan muut alat. Se koskee tällä hetkellä työelämää, mutta sen on määrä laajentua sosiaalisuojaan, sosiaaliturvaan, etuuksiin, koulutuksiin ja niin edelleen. Ja siihen sisältyy monia oleellisia seikkoja, jotka koskevat ikääntyneiden kaltoinkohtelua. Esimerkiksi laitoshoitoa, terveyshoitoa, sairaanhoitoa. Siinä kielletään tehdään sellaiset toimet, jotka voidaan katsoa syrjinnäksi. Ja minä siteeraan, ne ovat toimia, jotka johtavat siihen, että henkilön arvoa loukataan tai ovat uhkaavia, vihamielisiä, alistavia, nöyryttäviä tai loukkaavia. Tästä ehdotuksesta keskustellaan tällä hetkellä neuvostossa ja Euroopan parlamenttihan on antanut asiasta jo oman lausuntonsa. Tämä edellyttää neuvostossa yksimielisyyttä. Emme tietenkään voi ennakoida keskustelujen tulosta neuvoston osalta, mutta voimme vain sanoa tekevämme kaikkemme, jotta saisimme aikaan lainsäädäntöä, joka kieltää kaikenlaisen ikääntyneiden kaltoinkohtelun. Eli se on täysin Euroopan parlamentin oman lausunnon linjan mukainen. Tietysti olemme sitä mieltä, että eh, kenenkään ei tulisi alistua, joutua tilanteeseen, jossa joutuu alistumaan tällaisiin eh, loukkauksiin ja juuri ikääntyneet ansaitsevat hoitoa. Kiitoksia. Kiitos, sitten um, Kiitokset Rouva Malmströmille tästä harkitusta vastauksesta niin mitä tulee tähän tiedonantoon vuodelta 2008, meidän täytyy luoda oikeat olosuhteet, jotta saadaan asianmukainen tukiverkosto hoitajille. Tiedän, että tämä kuuluu kansalliseen kompetenssiin, mutta on kuitenkin asioita, joissa EU voisi auttaa. Yksi näistä on tämä rajat ylittävä ulottuvuus, ja haluaisin tietää teidän mielipiteenne siitä, että luotaisiin muodollinen rakenne, jossa voitaisiin vaihtaa tietoa eh, hoitajien, eh, rajat ylittävässä työssä toimivien hoitajien suhteen suhteen? Kiitos ja sitten ministerin vastaus. Madam Chair, and, and thank you for this proposal. Kiitokset tästä ehdotuksesta. Kuulen tästä nyt ensimmäistä kertaa ja aloite vaikuttaa hyvältä, mutta tämä täytyy sitten esittää ministereille ja ö, ottaa se heidän keskusteluissa esille. Eli ehkä tähän voidaan palata myöhemmin. Kiitos. Jälleen kaksi lisäkysymystä.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 on selvää, että Ranskalla on, äh, Ruotsilla on jo pitkä kokemus näistä mainituista asioista, mutta miten voitaisiin laajentaa tätä niin, että se kattaisi koko EUn alueen ja ikääntyvien ihmisten olosuhteita voitaisiin parantaa kaikkialla? Okay, Mr. Kelly. Herra Kelly. Thank you. Kiitos. Rouva puhemies, Rauha Haakin esitti tärkeän kysymyksen ja vastasitte siihen oikein hyvin, mutta jos nyt laajennetaan hieman kysymyksen sovellusalaa. Ikääntymis, ikääntyneenä pidetään yli 65-vuotiaita ja voisitteko harkita sitä, että oltaisiin hieman joustavampia tämän eläköitymisiän suhteen ja että pikkuhiljaa siirryttäisiin eläkkeelle eikä sillä tavalla, että kerta heitolla siirrytään eläkkeelle. Se parantaisi elämänlaatua ja saisi ehkä enemmän kunnioitusta ikääntyneitä kohtaan. Kiitos. Kiitos. Niin, no tämä nyt minun mielestäni meni hieman tämän kysymyksen ulkopuolelle, mutta jätän ministerin harkintaan sen, haluaako hän vastata. Kiitos. Vastatakseni tähän ensimmäiseen kysymykseen, kyllä aivan erityisesti siitä syystä, että meidän täytyy keskustella. Ranska, Tsekki ja Ruotsi puheenjohtajamana päättivät vahvistaa vuoropuhelua näihin ikääntyneisiin liittyviin kysymyksiin on järjestetty esimerkiksi konferenssi Alzheimerin taudista ja minä järjestin kuukausi sitten konferenssin ihmisarvoisesta ikääntyneiden kohtelusta. Eli tämä on mahdollisuus keskustella tästä ja johtopäätöksistä keskustellaan EPSKossa sitten marraskuun lopussa, jossa myöskin harkitaan, keskustellaan parlamentin mietinnöstä. Sitten eläköitymisikä, no se on sellainen asia, josta jäsenvaltiot tekevät omat päätöksensä, mutta meillä on Lissabonin strategia, ei Lissabonin sopimus, vaan Lissabonin strategia, jossa puhutaan siitä, miten kehitetään kasvua, kehitystä, työllistettävyyttä, käyttää väestöhaastetta, joka meillä on edessä. Ja tietenkin tämä on yksi asia, joka voitaisiin ottaa huomioon. Tulisi käyttää myöskin ikääntyneiden kompetensseja ja kokemusta hyväksi ja sallittaisiin heille se, että he pysyisivät työelämässä, mutta ministerineuvosto ei voi lyödä lukkoon sitä ikää, jolloin eläköitymisen tulisi tapahtua, mutta me voimme tietenkin kannustaa jäsenvaltioita siihen, että ne käyttävät työvoimaa maksimissaan hyväksi. Kiitos. Sitten seuraava kysymys. Sen esittäjä on herra Schmidt ja Tämä liittyy ruotsalaiseen toimittajan David Isakin, joka on vangittuna Eritreassa. Ministeri voi vastata. Ja, oh, tack. Tack, fru ordförande. Jag ska... Kiitoksia puhemies. Otan tästä vain oikean paperin esiin. Niin, kahdeksan pitkää vuotta on kulunut siitä, kun se ruotsalais-eritrealainen journalisti David Isaak otettiin kiinni ja vangittiin Eritreassa. Hän on vangittuna ilman oikeudenkäyntiä, ilman virallista syytettä. Hänen perheensä ruotsin viranomaiset eivätkä myöskään kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ole päässeet hänen luokseen. Ihmisoikeustilanne Eritreassa ei valitettavasti osoita minkäänlaisia parantumisen merkkejä ja vastuu tämän tilanteen korjaamisesta on täysin Eritrean hallituksella. Eritrea jatkaa rikollista toimintaansa ihmisoikeuksiaan vastaan äh, rikkomalla niitä ja me olemme tietysti erityisen huolissamme poliittisten vankien tilanteesta ja mielipiteen ilmaisuvapauden puutteesta. Me olemme moneen kertaan vaadinne, vaatineet kaikkien Eritrean poliittisten vankien vapauttamista, luonnollisesti David Isaac mukaan luettuna on 18. päivää syyskuuta eu nimissä julkaissut selkeän lausunnon, jossa me toistimme vaatimuksemme vapauttaa ehdoitta kaikki poliittiset vangit. Totesimme, että Eritrean toiminta on selkeästi ristiriidassa niiden velvollisuuksien kanssa, joita YK on kansainvälinen sopimus kansalaisoikeuksista määrää. Eritrea on tämän sopimuksen ratifioinut. David Isakin tapaus on äh, mitä korkein prioriteetti EUlle ja meidän puheenjohtajakaudellemme. Me väsymättä jatkamme ponnistelujamme, jotta David Isak voidaan vapauttaa humanitaarisista syistä ja tapaa jälleen perheensä. Me seuraamme hänen tilannettaan, hänen tapaustaan korkeimmalla tasolla Asmarassa. Ihmisoikeudet ovat keskeisiä eri EUn ja Eritrean välisissä suhteissa olemme valmiita tekemään yhteistyötä Eritrean hallituksen kanssa ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Tuki Eritrealle on riippuvainen Kotonuu-sopimuksen määräyksien täyttymisestä. Ihmisoikeuskysymykset voidaan näin ottaa esille poliittisessa vuoropuhelussa. Näin voidaan painostaa ja pyrkiä saamaan aikaan jonkinlainen muutos. Tämä on jatkuva prosessi, joka on piinallisen hidas, mutta toivomme, että tämä voi olla yksi väline, jolla menestystä ja edistystä saadaan aikaan. Smith. Sitten herra Schmidt. Kiitokset puhemies, kiitos vastauksesta. Niin, minun ei tarvinne enää selittää, miten kammottava tämä David Isakin tapaus on, ja näen kyllä, miten Cecilia Malmström on asiasta itsekin huolissaan ja toimii. Mutta tästä on kulunut kahdeksan vuotta, ja kyse on EU kansalaisesta, joka on käyttänyt mielipiteen ilmaisuvapauttaan. Miten EU voisi toimia? Eikö tätä voitaisi ottaa esille EU-ministerineuvostossa? Eikö ehkä ministeri Cecilia Malmström tai joku muu voisi mennä paikan päälle Eritrean tapaamaan tai edes yrittämään tavata äh, David Isakin ja vaikuttaa presidenttiin. Toivon sitä. On aivan mahdotonta, että EUn kansalainen istuu vuodesta toiseen vangittuna ilman oikeudenkäyntiä ja todennäköisesti myös erittäin sairaana. Hän voi jopa kuolla sinne vankilaan. Kiitoksia, rouva puhemies. Ja Ulle Schmidtille haluaisin todeta, että minä olen täysin samaa mieltä. Olen myös erittäin huolissani tästä, että tämä jatkuu vuodesta toiseen, ettei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia edes saada yhteyttä Eritrean viranomaisiin. Eh, on saatu raportti Eritreasta ja kuunneltu vain eh, keskusteluja presidentin kanssa. Hän ei ole mikään yksinkertainen henkilö käydä näitä keskusteluja. Me jatkamme työtä kaikkia niitä kanavia pitkin, joita meillä on, mutta meillä meillä ei ole pääsyä vankilaan. Me emme pääse sinne vierailemaan, me emme tiedä kuinka hän voi. Ja ehkä tämä voisi jollakin tapaa viedä tilannetta eteenpäin, jos menisimme paikan päälle, mutta tällä hetkellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada minkäänlaista hellytystä, jotta voitaisiin päästä käymään hänen luonaan, tavattaisiin esimerkiksi hänen perhettään tai muuta vastaavaa Eritreassa. Nämä ovat hyvin hankalia kysymyksiä ja aivan kuten Ulle Schmidt sanoo, tämä on kai ainoa poliittisen vangin tapaus EU-kansalaisen kohdalla. Me todella painostamme Eritrean viranomaisia ja pyrimme saamaan heidät ymmärtämään, että David Isaac ja muut poliittiset vangit on vapautettava niidenkin yleissopimusten mukaisesti, jotka maa itse on ratifioinut, mutta on hyvin hankalaa saada aikaan normaalia vuoropuhelua tämän maan kanssa. Uh, Suurkiitokset. Lisäkysymyksiä ei tähän ole, eli siirrymme eteenpäin seuraavaan kysymykseen. Sen on esittänyt Rouva Head ja se koskee EUn alkoholistrategiaa. Ministeri voi vastata heti, kun hän on valmis. Tack. Kiitoksia puhemies ja kiitos rouva Head. Haluaisin aloittaa muistuttamalla siitä, että Ruotsi puheenjohtajamaana on asettanut alkoholi- ja terveyskysymykset tärkeiksi EUn strategian toteuttamisessa. Me pyrimme vähentämään alkoholin aiheuttamia haittoja. Tämä on siis meillä tärkeä asia esityslistallamme ja olemme järjestäneet jo kolme suurempaa tapahtumaa. Ensimmäinen niistä oli epävirallinen heinäkuinen Jönköpingin terveysministerien kokous, jossa kiinnitettiin huomiota alkoholijuomien markkinointiin ja siihen, kuinka se vaikuttaa nuorten alkoholikulutusmalleihin. Toinen oli asiantuntijakokous, joka koski alkoholia ja terveyttä Tukholmassa 21.–22. syyskuuta. Siellä käsiteltiin eh, pitkän aikavälin kattavaa strategiaa EU-ssa alkoholikysymyksissä äänestyksessä. Paikalla oli yli 450 osallistujaa käytännössä kaikista EU-maista ja osallistujat antoivat vahvan tuen Ruotsin prioriteeteille alkoholi- ja terveyskysymyksissä. Kolmas tapahtuma oli maailmanlaajuinen asiantuntijakokous, joka käsitteli alkoholia, terveyttä ja sosiaalista kehitystä 23. päivä syyskuuta. Se järjesti Ruotsi puheenjohtajamaana yhdessä SIDAN, eli meidän kansainvälisen kehitysapuvirastomme kanssa, ja Norjan terveysministeriön kanssa. Maailman terveysjärjestö oli mukana sponsoroimassa. Tarkoituksena oli luoda globaali strategia kun maailman terveysjärjestö järjestää aiheesta kokouksensa toukokuussa 2010. Kokouksessa esiteltiin uusia seikkoja, jotka koskevat alkoholin, sosiaalisen kehityksen ja infektiotautien välistä yhteyttä. Esillä oli muun muassa HIV, AIDS ja tuberkuloosi. Ja tähän kysymykseenne. Aikooko Ruotsi puheenjohtajamaana jollakin lailla laatia tästä arvion, mitä pikimmin? Niin. Vastauksena on se, että EUn strategia vuodelta 2006 oli jo tärkeä ensimmäinen askel. Eh, komissio tunnusti, että alkoholi on yksi tärkeistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä EUssa ja että EUlla on vastuu sen on puututtava riskipitoiseen vahingolliseen alkoholin käyttöön. Tämä on vahvistettu kaikissa EUn terveysministerien kokouksissa ja niiden johtopäätöksissä vuoden 2006 lopusta alkaen. Tammikuusta 2007 on seurattu alkoholin kulutuksen kehittymistä ja politiikan muutoksia EU:ssa ja on kulunut jonkin verran aikaa, mutta vasta hyvin vähän on liian varhaista arvioida alkoholin ja alkoholipolitiikan kaikkia terveysvaikutuksia. Komission ensimmäinen raportti, joka esitettiin asiantuntijakonferenssille nyt syyskuussa, oli tilanneraportti EUn alkoholistrategiasta. Se on siis tavallaan osaraportti, osakertomus, joka tulee mukaan loppukertomukseen vuodeksi 2012. Puheenjohtajamaa tarkastelee tätä tilannekertomusta ja tutkii sitä ja alkoholin ja terveyden välisiä seikkoja. Me voimme myös ottaa mukaan joitakin uusia tutkimuksia ja me voimme näin säilyttää alkoholikysymyksen korkealla EUn asialistalla. Me otamme esille ennen kaikkea tuon markkinoinnin vaikutuksen nuoriin ja heidän alkoholin käyttöönsä. Tutkimme alkoholin vaikutusta ikääntyneisiin kymmenessä EU-maassa ja tutkimme myös kansallista alkoholipolitiikkaa ja sen vaikutusta kauppaan. Neuvoston työryhmässä käsitellään nyt johtopäätöksiä ja me ehdotamme, että komissiota pyydetään analysoimaan ja etsimään prioriteetteja seuraavaan vaiheeseen, joka alkoholi- ja terveystyössä on esillä, niin että otetaan huomioon aika vuoden 2012 jälkeenkin huomioon, silloin tämänhetkinen alkoholistrategia päättyy. Puheenjohtajamaa pyrkii siihen, että hyväksytään neuvoston johtopäätökset EUn alkoholistrategiaksi jo joulukuussa 2009. Kiitos, Kiitokset, ministeri. Minä tiedän, että Malla on ollut useampiakin hyviä konferensseja ja että tähän kysymykseen on kiinnitetty paljon huomiota ja sinne on uhrattu aikaa. Kysymykseni koski nimenomaan tuota alkoholistrategiaa, koska olen esittänyt kysymyksen aiemminkin puolisen vuotta sitten muistaakseni ja silloin todettiin, että alkoholistrategiaa arvioidaan uudelleen ennen kesää. Tästä johtuen minun kysymykseni, koska en ole nähnyt asiaa esillä. Ruotsin vuoden 2001 puheenjohtajakauden aikaisesta alkoholistrategiaehdotuksesta on kulunut aikaa ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. On nostettu alkoholi-ikärajoja, ja on muutettu promille rajoja. Tämä kaikki on ilahduttava olisin toivonut, että Ruotsi puheenjohtajamana olisi voinut mennä ehkä vähän pidemmälle, puuttua ehkä vähän mainontaankin. Ilahduttava kuitenkin, että nyt on tällainen selvitys alkoholista ja alkoholimainonnan vaikutuksesta nuoriin. Kiitoksia. Ehm, Kiitos, minä kiitän tuesta. Me olemme todella yrittäneet ottaa tämän kysymyksen esille ja olemme konferenssien ja tutkimusten avulla koittaneet saada aikaan sen, että Tämä tulisi esille myös tulevien puheenjohtajakausien aikana ja ajatuksena oli, että tämä olisi vain tällainen osakertomus, tämä tämänhetkinen. Sen jälkeen lähdemme analysoimaan. Tuo lopullinen arviointi saadaan vasta vuonna 2012, mutta siihen mennessä meillä on vielä paljon tehtävää. Voin todeta, että monet jäsenvaltiot tekevät todella paljon, koska kaikki ovat kiinnittäneet paljon huomiota niihin terveysvaikutuksiin, joita alkoholin käytöllä on yhteiskunnassa. Uh, Kiitos. Kaksi lisäkysymystä. Otan ne molemmat herra Palecis ja sitten rouva Styler. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė. E, Europos Sąjungos mastu mažėja žūstančių autokatastrofose. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä ministeri. Meillä on e, tieliikenneonnettomuuksien uhreja, niiden määrä on vähenemään päin, mutta monissa tapauksissa osallisena on alkoholi. Myöskin itsemurhissa alkoholilla on osuutta. Tulisiko Euroopan unionin kannustaa tiukempiin toimiin alkoholin käyttöä vastaan ja ehkä noudattaa pohjoismaisia aloitteita, esimerkiksi sellaisia, että rajoitetaan alkoholin myyntiä nuorille. Kiitos, rouva puhemies. Ja kiitokset myöskin ministerille ja myöskin Anna Heedille tämän asian esille ottamisesta Skotlannissa. Tällä hetkellä vaalipiirissä, jota edustan, siellä käydään alkoholituotteiden minimihinnoista keskustelua ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni ministeriltä, onko neuvostossa minkäänlaisia keskustelua alkoholituotteiden minimihinnoista. Tämä on Skotlannissa laajalti vellovaa keskustelua ja haluaisin tietää, keskustellaanko tästä lainkaan ministerineuvostossa. Thank you. Kiitos näistä kysymyksistä. Yksi painopistealueista alkoholistrategiassa on juuri se, että tulisi vähentää niiden liikenneottomuuksien määrää, joissa osallisena on alkoholi koska tämä aiheuttaa ihmisenkien menetystä, taloudellisia menetyksiä ja niin edelleen. Ja näin onkin suositeltu, että hyväksyttäisiin alempi sallittu alkoholin määrä veressä aloitteleville kuljettajille. Eli on olemassa suositus asiaan liittyen ja me työstämme tätä. Monet jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet soveltamaan suosituksia ja on myöskin tieto, tietoisuuden lisäämiskampanjoita ja niin edelleen. En ole kuitenkaan tietoinen keskusteluista, joita käytäisiin hinnoittelusta voi olla, että tällaisia keskusteluja käydään. Tarkistan tämän terveysministeriöltä, mutta on niin paljon muita alkoholin liittyviä kysymyksiä, joita tällä hetkellä keskustellaan. Eli tämä ei ehkä tällä hetkellä kuulu tähän joukkoon. Thank you very much. We now move on to our next question. Sitten seuraava kysymys. Sen esittäjä on herra Palecis ja aihe on kaasuputkien ympäristön näkökohdat. Ministeri voi vastata. Tack. Kiitos, rouva puhemies. Nord Stream on ainoastaan Itämeren aluetta koskeva hanke ja se on aika ainutlaatuinen sekä kokonsa että mahdollisten seuraamuksiensa puolesta. Neuvosto on tietoinen niistä peloista, joita Nord Stream kaasuputkihankkeen ympäristöseuraamuksiin liittyy. Olemme panneet tarkoin merkille Euroopan parlamentin päätöslauselman, joka koskee suunnitellun kaasuputken ympäristövaikutuksia. Sehän on määrä vetää Venäjältä eh, Saksaan. Kaikki EUn jäsenvaltiot ja Euroopan yhteisö ovat Espoon yleissopimuksen vuoden 90 161 sopimuksen allekirjoittajia ja osapuolia. Se koskee ympäristö selvityksiä rajat ylittävässä yhteydessä. Ja siinä on ennen kaikkea varmistettu se, että ympäristövaikutusarviointi tehdään ja otetaan huomioon myös muut osapuolet jossakin tietyssä hankkeessa. Nord Stream-hanke hankkeen vaikutukset herkkään Itämereen ovat huomattavat painoarvoltaan ja ne on tutkittava tarkoin. Natura 2000-alueet saattaisivat kärsiä on myös kaivoksista ja kemiallisista ammuksista, joita Itämereen on upotettu. Sedimentin leviäminen voisi vaikuttaa meren eläimistön ja kasvistoon, vaikuttaa myös kalastukseen. Tästä voi syntyä ympäristö- ja turvallisuusriskejä. Espoon yleissopimuksen puitteissa kaikki Itämeren jäsenvaltiot ovat tehneet jo yli kolme vuotta yhteistyötä ja pohtineet sitä, kuinka tämä hanke saadaan toteutettua. Neuvosto korostaa sitä, että Nord Stream-hanke on yksityinen yritys, yksityinen hanke ja siksi projektista vastaavien on esitettävä tiedot, jotka osoittavat, että hankkeessa noudatetaan lainsäädäntöä. Neuvosto ei aio kommentoida Nord Stream-hanketta millään tavalla, joka voitaisiin katsoa puuttumiseksi kansallisiin oikeudellisiin prosesseihin. Sitten lisäkysymys herra Palecisilta ačiū pirmininkė ačiū ministrė už e, tikrai e, išsamų. Kiitos puhemies ja kiitokset myöskin ministerille kattavasta vastauksesta ja äh, huomaan, että Ruotsihan on tässä, tästä erityisen kiinnostunut, koska se on Itämeren maa. Haluaisin toistaa kuitenkin sen, että tämän tyyppiset kysymykset äh, niitä ei tulisi koskaan aliarvioida, niihin ei koskaan kiinnitetä liikaa huomiota. Eli haluaisin pyytää Ruotsia todellakin seuraamaan tätä tilannetta tarkasti ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin. Eh, niin, suuret kiitokset. Voin vain taata parlamentin jäsenille, että näin Ruotsi toimii, näin Ruotsi tekee. Me olemme hyvin tarkkoina Itämeren herkän ympäristön suhteen ja luonnollisesti otamme huomioon kaikki riskit, joita tähänkin hankkeeseen voisi liittyä. Ja siksi olemmekin asettaneet melkoiset ympäristövaatimukset juuri tälle hankkeelle. Niitä tutkitaan juuri nyt eh, vastuuviranomaisten piirissä. Ja eh, me olemme olleet äärimmäisen tarkkoja Ruotsin ympäristöviranomaisten puolelta. Nämä kansainväliset sopimukset, kuten Espoon yleissopimus, määräävät, mitä kaikkea voidaan tehdä. Ei siis ole kyse mistään poliittisesta tai taloudellisesta arviosta, vaan Ruotsi voi valtiona tarkastella nimenomaan näitä ympäristötekijöitä. Kiitokset. Sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen ja aiheeseen kysymyksen esittäjä on Rova Tikau ja kysymys koskee työvoiman vapaan liikkuvuuden esteiden poistamista jäsenvaltioiden väliltä? Ministeri voi vastata. Joo. Suuret kiitokset. Niin, neuvosto haluaa muistuttaa, että vapaa henkilöiden liikkuvuus on yksi perusoikeuksista, jotka taataan EU-lainsäädännössä. Se on EU-kansalaisten oikeus elää ja työskennellä toisessa jäsenvaltiossa. 9. maaliskuuta 2009 neuvosto antoi huomautuksen niille jäsenvaltioille, jotka jatkuvasti soveltavat ylimenokauden sääntöjä rajoittaakseen vapaata liikkuvuutta. Taustalla on se, että pohditaan rajoitusten jatkamista. Näitä maita kehotetaan poistamaan rajoitukset kolmannen vaiheen aikana jos ei voida todeta mitään vakavia häiriöitä tai riskiä vakavista häiriöistä kyseisten jäsenmaiden työmarkkinoilla. Neuvosto totesi myös, että kansalaiset on päästettävä EUn ulkopuoleltakin työmarkkinoille. Me tarvitsemme lisää työvoimaa ja että meidän on otettava huomioon se, että siirtymäkaudet ovat vain siirtymäkausia. Lisäksi on olemassa perheenjäsenten oikeudet. Neuvosto korosti tätä voimakkaa eriytymistä ja joustavuutta vapaan liikkuvuuden säännöistä. Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että ne pyrkivät myöntämään lisää pääsyä työmarkkinoille uusista jäsenvaltioista kansallisen lainsäädännön pohjalta. Tarkoituksena on mitä nopeimmin kuin yhdenmukaistaa yhteisösäännöstön toteutumista kansallisessa lainsäädännössä. EUn laajentumisen jälkeen vapaa liikkuvuus on ollut komissiossakin esillä. Komissiossa on todettu, että työntekijät Bulgariasta, Romaniasta ja EU kymmenen jäsenvaltiosta ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, että työvoiman kysyntä on kasvanut ja sitä kautta on tuettu jatkunutta talouskasvua. Ne tiedot, joita meillä on, osoittavat, että liikkuvuus EU-ssa laajentumisen jälkeen ei ole johtanut mihinkään vakaviin häiriöihin työmarkkinoilla eikä ole sellaisiin myöskään johtamassa. Komissio on pannut myös merkille, että työvoiman kysyntä ja tarjonta on se, joka säätelee työmarkkinoita enemmän. Komissio on vetänyt sen johtopäätöksen, että ne rajoitukset, joita jäsenvaltiot soveltavat, voivat johtaa siihen, että sopeutuminen työmarkkinoille kestää pitempään, mutta myös, että pimeän työn määrä kasvaa. Työvoiman vapaa liikkuvuus on Euroopan unionille tärkeä prioriteetti. Työvoiman liikkuvuus vaikuttaa siihen, että saadaan enemmän työpaikkoja, että talous voi sopeutua nopeammin talouskriisin aikana. Lisäksi vapaa liikkuvuus vaikuttaa siihen, että vähennetään sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Mitä tulee ylimenokausiin, joita vapaalle liikkuvuudelle on asetettu, ja tästähän parlamentin jäsen esitti kysymyksensä, jäsenvaltioilla on oikeus soveltaa näitä rajoituksia kolmannessa vaiheessa. Neuvosto on sitä mieltä, että talouskriisi, jonka Eurooppa nyt on kohdannut, ei voi olla syynä sille, että edelleenkin sovelletaan siirtymäkauden määräyksiä. Vaikka vaikka kysyntä, työvoimakysyntä tällä hetkellä on alhaalla, pitää voida hakea työtä myös oman maan ulkopuolella. Neuvosto tarkastelee usein näitä ylimenokauden järjestelyjä. Kesäkuussa 2009 neuvosto pani merkille, minkälaisia tietoja komissiolla oli esitettävänä vapaan liikkuvuuden seuraamuksista. Ja komissio kertoi neuvostolle, että kolme EUn 15 jäsenvaltiosta oli ennen ensimmäistä toukokuuta 2009 ilmoittanut kertonut vakavista työmarkkinariskeistä tai niiden uhasta. Saksa ja Itävalta jatkoivat rajoitusten soveltamista ja Iso-Britannia sovelsi järjestelmää, jossa on jälkikäteinen tapahtuva rekisteröinti, mutta se edellyttää rekisteröintiä 30 päivän sisällä. Komissio totesi tiedossaan, tiedotteessaan neuvostolle myös, että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 teiltä, onko puheenjohtajan valtion esityslistalla teidän kalenterissanne on sellaisia suunniteltuja toimia, jotta voidaan vakuuttaa ne jäsenvaltiot, jotka vielä pitävät kiinni näistä tietyistä esteistä työvoiman liikkuvuudelle, jotta nämä esteet voitaisiin poistaa. Sitten toinen kysymys, kun ajatellaan näiden esteiden poistamista, voisiko tästä tulla ehdotus myös Ruotsin puheenjohtajakauden loppupäätelmiin yhtenä kohtana? Eh, Kiitos arvoisa parlamentin jäsen. Niin. Sekä Ranskan että tekin että Ruotsin puheenjohtajakauden johtopäätöksissä on todettu, että laajentumisesta on seurannut huomattavaa etua EUlle ja että laajentuminen on johtanut talouskasvuun, että ei ole mitään, mikä viittaisi siihen, että olisi syntynyt vakavia talouden häiriöitä. Meillä on säännölliset mekanismit, joilla me valvomme näitä siirtymäkauden mekanismeja. Teemme sitä yhdessä komission kanssa. Ja tietysti tässä välissä voimme aina kannustaa jäsenvaltioita kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään sellaisiin toimiin, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan poistaa syrjivä lainsäädäntö ja hyödyntää koko sitä pätevää työvoimaa, jota EUn kokonaisalueella on, mutta nämä juridiset seikat otetaan siis säännöllisesti esille komission kanssa ja aikaisemmin tänä vuonna tehtiin juuri tuollainen arvio. Kiitos. Kiitos. Lisäkysymys. Kiitoksia puhemies. Kysymyksen esittäjä keskittyy pääasiassa jäsenvaltioiden tilanteeseen, joissa tuo väestö on lähtenyt hakeakseen työtä muualta. Ymmärrän sen. Itävalta ja Saksa ovat puolestaan kokeneet huomattavaa maahanmuuttoa ja voineet vaikuttaa tähän noilla väliaikaisilla rajoituksilla. Eh, huomattavien tuloerojen vuoksi ja ajatellen tätä eh, työmarkkinoiden tämänhetkistä epäsuotuisaa kehitystä. Tästä kaikesta on seurannut melkoinen työmarkkinoidemme rasitus, joka on johtanut myös sosiaalisiin jännitteisiin. Niitähän me emme tietenkään halua. Kysymykseni kuuluukin, ovatko nämä ongelmat, joita Itävallassa ja Saksassa on kohdattu, tunnustettu, onko niiden olemassaolo tunnustettu ja onko niihin aiottu myös löytää jonkinlaisia ratkaisuja? Eh, Kiitokset puhemies. Niin. Anteeksi. Eh, kaikki EU-maat ovat talouskriisin kourissa. Työttömyystilanne on hiukan eriävä, mutta kaikkiin on kuitenkin kohdistunut huomattava kriisi. Ja tietysti näihin ylimenokauden toimiin on oikeus ja on mahdollisuus saada pidennys erityismenettelyn avulla jota anotaan komission määräämällä tavalla. Minä en tunne tätä tilannetta niin tarkoin, että voisin sanoa, onko Itävallassa tilanne vielä suurempi kuin muissa. Voin vain todeta, että kaikissa jäsenvaltioissa on työmarkkinoilla ongelmia. Komissio toteaa omassa raportissaan, kertomuksessaan, että ei ole mitään syytä väittää vapaan liikkuvuuden johtaneen suurempiin ongelmiin missään maassa. Ja oma maani Ruotsi on myös kohdannut melko korkean paljon työttömyyden. Me emme meilläkään ole havainneet minkäänlaista yhteyttä vapaan liikkuvuuden ja työttömyyden välillä, vaan ne ihmiset, jotka ovat tulleet muista EU-maista, ovat olleet tervetulleita ja työmarkkinat ovat heidät vastaanottaneet. Kiitos ja sitten siirrymme seuraavaan kysymykseen. Sen on esittänyt herra Huntis ja kysymys koskee Turkin suorittama Euroopan unionin rajavalvontaviraston Frontexin ilma-alusten häirintää. Ministeri voi vastata. Eh, Puhemies, neuvosto on tietoinen näistä tapahtumista, joihin arvoisa parlamentin jäsen viittaa. Eh, puheenjohtajamaa haluaa todeta, että Turkki ehdokasmaana on tilanteessa, jossa sen on jaettava Euroopan unionin arvot ja tavoitteet sopimusten mukaisesti näiden rauhanomaisten naapurussuhteiden eh, ylläpitäminen ja konfliktien rauhanomainen ratkaisu on oleellinen osa EU-jäsenyyttä. Ja EU on kannustanut Turkia välttämään kaikenlaista uhkaa, konfliktin syytä tai toimia, jotka vahingoittaisivat hyviä suhteita tai estäisivät ongelmien ratkaisun rauhanomaisesti. Haluan vain vakuuttaa, että nämä hyvät naapurussuhteet otetaan järjestelmällisesti EUn puolelta esille viimeksi assosiointineuvoston kokouksessa 19. toukokuuta ja EU-troikan ja Turkin poliittisen johdon tavatessa Tukholmassa heinäkuussa aiemmin tänä vuonna. Mitä tulee tähän erityiskohtaan, joka koskee tiettyä ilma-alusta, jota Frontex käytti. Haluaisin todeta, että Frontex on koordinoinut monia operaatioita ja yksi näistä operaatioista on Poseidon 2009, johon äh, Kreikka osallistuu myös. Siinä pyritään estämään äh, matkustajien siirtyminen laittomasti Turkin kautta alun perin Pohjois-Afrikasta Kreikan rannikkoa hyödyntäen. Ja Poseidonissa on kyse myös teknisten välineiden käytöstä Euroopan ilmatilassa. Turkki on luonnollisesti kuullut myös, että tällainen operaatio toteutetaan, sille on asiasta tiedotettu. Mitä tulee operatiiviseen yhteistyöhön Frontexin ja asiasta vastaavien Turkin viranomaisten välillä, haluan todeta arvoisalle parlamentin jäsenelle, että yhteistyö on ollut äärimmäisen myönteistä. Siihen sisältyy tiedonvaihto ja se mahdollisuus, että Turkin viranomaiset ovat voineet olla mukana Frontexin yhteisissä operaatioissa. Tällainen yhteistyö voi olla mukana vaikuttamassa parempiin naapurussuhteisiin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, αφού σας επαναλάβω για άλλη μια φορά την εκτίμησή μου. Rouva ministeri, minä haluaisin toistaa ne ylistyksen sanani, jotka aikaisemmin ilmaisin sen suhteen, että annatte kavia vastauksia, annatte paljon yksityiskohtia tehdään työtä Turkin suhteen, mutta ette kuitenkaan selkeästi sanoneet ja täten esitän tämän kysymyksen uudestaan. Tämä liittyy Frontexiin. Äh, rikottiinko tässä ilmatilasäännöksiä vai ei? Tämä on hyvin tärkeä asia meille Kreikassa. Herra Fernandes vieraili Kreikassa hiljattain – ja pilotit olivat kertoneet hänelle, että tässä oli ilmatilaloukkauksesta kysymys. Eli haluaisin tietää, on, ovatko turkkilaiset väittäneet, että ilmat, heidän ilmatilansa olisi loukattu? Eh, fru talman! Det är naturligtvis mycket svårt för... Kiitoksia, puhemies. Totta kai Ruotsin Ruotsille puheenjohtajavaltiona on vaikea päättää, milloin tällainen loukkaus on tapahtunut tai milloin ei. Mutta ymmärrän kreikkalaisen edustajan harmistuksen. Voin kuitenkin vakuuttaa, että olemme pyrkineet vuoropuheluun turkkilaisten viranomaisten kanssa ja me keskustelemme heidän kanssaan, jotta tilannetta voitaisiin parantaa, mutta puheenjohtajavaltiolle on hyvin vaikeaa päättää tarkasti, milloin loukkaus on tapahtunut ja milloin ei. Minä luulen, että tässä on kyse näiden kahden valtion kahdenvälisestä asiasta. Rouva Morvai haluaa puheenvuoron. Jos kysymys on lisäpuheenvuorosta, joka kestää 30 sekuntia, niin saatte puheenvuoron. No, tässä ilmeisesti luitte ajatuksieni, koska en pyytänyt puheenvuoroa, mutta haluaisin pyytää anteeksi sitä, että käytän 20 sekuntia tästä hyvin eläväisestä, demokraattisesta äh, kysymyksestä, jossa keskustellaan näistä ihmisoikeusloukkauksista jäsenvaltiossa. Pyydän todellakin tätä anteeksi. Uh, Jos jäsenillä on kysymys, niin se voidaan jättää normaalin menettelyn mukaisesti kirjallisesti ja silloin siihen ehkä vastataan, mutta on paljonkin jäseniä, jotka haluavat kysymyksinsä vastauksia ja meidän tulisi tämän takia hoitaa tämä kyselytunti asianmukaisesti. Jos nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan kysymykseen. Herra Van Heck ei ole paikalla, eli sitten siirrymme Rova McGinnesin kysymykseen. Aihe on asetuksen 1 kautta 2005 no, tarkistaminen. Ministeri voi vastata ja tämä on viimeinen kysymys. Kiitoksia puhemies, kiitokset kysymyksestä. Neuvosto on yhtä lailla parlamentin jäsenen kanssa huolissaan eläinten hyvinvoinnista puheenjohtajamaa on vastannut vastaavaan Marian Harkinin kysymykseen syyskuussa ja silloin jo todennut, että Ruotsi puheenjohtajamaana pyrkii edistämään keskustelua eläinten hyvinvoinnista. Tämä on yksi meidän puheenjohtajakautemme prioriteeteista. 7. syyskuuta 2009 kokouksessaan neuvoston sai komissiolta tiedot luonnoksesta asetuksen 1 2005 uudistamiseksi. Se koskee eläinten suojelua kuljetusten aikana. Tämä pitää saada mahdollisimman pian. Samassa kokouksessa kuultiin valtuuskuntien näkemyksiä siitä, tarvitaanko uusia välineitä, jotta voidaan paremmin valvoa ja tarkistaa kansainvälisiä elävien eläimien kuljetuksia, esimerkiksi satelliittinavigointijärjestelmän avulla. Tarkoituksenmukainen järjestelmä, satelliittinavigointijärjestelmä, voisi helpottaa jäsenvaltioiden viranomaisten valvontatoimia, koska on hyvin vaikea toimia näiden jälkeenjääneiden välineiden avulla, joita meillä tänä päivänä on käytössämme. Asetus 1 2005 ottaa huomioon kaupallisessa tarkoituksessa kuljetettavat eläimet ja todetaan, mitkä ovat eri vastuualueet ja mihin toimiin voidaan tehostetusti ryhmiä, ryhtyä ennen kaikkea eläinten tilan ja tarkastusten osalta. Tiettyjä eläinkuljetusseikkoja ei kuitenkaan oteta huomioon asetuksessa, esimerkiksi maksimaalista matkojen määrää tai tilavaatimuksia. Artiklan 32 mukaisesti nämä voidaan ottaa esille kertomuksessa, joka tarpeen tullen voidaan laatia neljän vuoden sisällä siitä, kun asetusta on ryhdytty soveltamaan. Puheenjohtajamaa vahvistaa, että on määrä tehdä tarkistus, joka ei ole vielä tullut asetukseen 1 2005, mutta komission puolelta tätä pyritään mahdollisimman nopeasti varmistelemaan. Kiitoksia kovasti. Kiitos, McGuinness. Kiitos tästä kattavasta vastauksesta. Olen samaa mieltä tästä huolesta eläintensuojelun suhteen, mutta tällainen lainsäädäntö, joka sallii eläimillä käytävän kaupan ja joka on asianmukaista lainsäädäntöä. Me emme tarvitse lisälainsäädäntöä, me tarvitsemme sitä, että olemassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisella tavalla. Teidän kommenttinne navigoinnista ja muusta ovat hyviä meidän tulisi ehkä hevosten kuljetukseen keskittyä, koska se on erityinen ongelma ja siellä lainsäädäntöä ei sovelleta. Ehkä voisitte tätä kommentoida. Thank you, Madam Chair. No, I am not an expert. Kiitos, niin en ole asiantuntija hevosten kuljetuksissa, mutta vien tämän kysymyksen eteenpäin. Ja olen kanssanne samaa mieltä siitä, että aika usein käy niin, että toimeenpanossa on puutteita. Ei välttämättä tarvita uutta lainsäädäntöä, mutta mitä sitten tehdään, kun komissio tekee uuden ehdotuksen, me tarkastelemme, arvioimme sen ja tarkastelemme sitä, tarvitaanko lisätoimenpiteitä vai kuten tekin tässä viittasitte, riittääkö, että me vain vahvistamme toimeenpanoa. Eli palaamme tämän asian piiriin heti, kun saamme komissiolta ehdotuksen. Lisäkysymys herra Kelil. Kiitos. Jatkona Rova McGinnisin kysymykseen. Irlanti on saarivaltio ja täten me olemme riippuvaisia eläinten kuljetuksista merten yli ja nämä tämä lainsäädäntö, jota on nyt ehdotettu, se rajoittaa kustannuksia. Voidaanko sitä se ottaa huomioon, kun tarkistetaan, koska jos meillä ei ole elävien eläinten kuljetuksia, niin silloin hintoja vedetään alas ja yhä enemmän, suurempi osa ihmisiä valuu köyhyyteen. Ymmärrän nämä Irlannin saareuteen liittyvät ongelmat. Kaikessa lainsäädännössä on tärkeää, että me olemme asioista huolissamme ja että tarkastellaan eläinten hyvinvointikysymyksiä, mutta tämä täytyy tehdä asianmukaisella tavalla. Täytyy arvioida se, mitä on jo tehty, ovatko toimet olleet riittäviä ovatko ne tarpeellisia, onko lisätarpeita. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ennen kuin ryhdytään säätämään uudenlaista lainsäädäntöä. Me käymme keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Jokaisella jäsenvaltiolla on sitten mahdollisuus välittää meille tiedot omasta tilanteestaan ja tämä voidaan sitten syöttää keskustelun mukaan. Kiitos. Olette sanoneet, että otetaan kaksi kysymystä vielä, koska täällä on kaksi esittäjää, jotka ovat olleet salissa koko ajan, eli herra Tussas ja herra Keli. Tussaksen kysymys liittyy sähköiseen profilointiin. Yes, uh, Herra Tussas onkin poistunut salista. Pyydän anteeksi. Jos näin on, se on sääli. Niin sitten otamme herra Kelin kysymyksen, joka liittyy urheiluun ja siihen, että urheilu annettaisiin komission jäsenen vastuualueeksi. Thank you. No niin, siellähän te olettekin niin, tästä löysin nyt nämä paperit. Urheilu kuuluu EUn lainsäädännön piiriin tänä päivänä ja kuten kunnianarvoisa jäsen sanokin, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin se tarjoaa myöskin EUlle oikeusperustan, jonka kautta se voi edistää eurooppalaisia urheiluasioita ja samanaikaisesti ottaa huomioon urheilun erityisluonteen piirteet, äh, sen rakenne, se, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen koulutukselliset ulottuvuudet. Ministerineuvosto ei kuitenkaan voi ottaa huomioon komission kokoonpanoa, koska sehän kuuluu komission puheenjohtajalle. Olen samaa mieltä siitä, että urheilu ja terveys kulkevat käsi kädessä. Urheilutoiminta myöskin johtavat äh, sosiaaliseen kohesioon edistävä demokratia. Se tarjoaa myöskin viihdettä silloin, kun esimerkiksi paikallinen jalkapalloklubi pelaa ja kun silloin, kun on kysymys kansainvälisestä kilpailusta. Minä uskon siihen, että vapaa ja riippumaton urheiluliike, se pitää huolta myöskin yhteiskunnallisista asioista ja pitää huolta demokraattista arvoista. Me pidämme kuitenkin urheilua kansallisena asiana ensisijaisesti. Meillä tuli sellaisia ohjelmia, jotka vievät urheilua myöskin poliittiselle tasolle ja tällaisia kansalaisjärjestöt ovat jo vuosien aikana saaneet rakennettua. Herra Kelly. Kiitokset siitä, että otitte tämän kysymyksen vielä. Arvostan sitä suuresti ja myös vastauksestani, joka on kattava. Olette linjanneet, linjannut hyvin selvästi urheilun arvot, ennen kaikkea sen terveysarvot, ja olen aivan varma siitä, että kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, voimme kulkea käsi kädessä varmistaaksemme sen, että urheilusta tulee myös Euroopan unionin toimivaltuus, että se saa oman osuutensa. Kiitoksia. McGuinness, Rouva McGuinness haluaa ilmeisestikin tässä viimeisen sanan. No kysymys. Herra Kelly on hyvin ujo ja hän ei uskaltanut sanoa, että hän oli eh, Irlannin urheilujärjestön, suurimman urheilujärjestön puheenjohtaja. Hän on tässä hyvin ujo ja tästä syystä hän on kiinnostunut, niin kiinnostunut urheilusta. Halusin vain tämän teidän tietoonne. Uh, Näihin iloisiin tunnelmiin me päätämme tämän kyselytunnin ja ne kysymykset, joihin ei ehditty vastata, niihin tullaan vastaamaan kirjallisesti. Haluaisin kiittää ministeriä. Vielä kaksi ilmoitusluontoista asiaa voin kertoa teille, että 5. lokakuuta oikeusasioiden valiokunta päätti yksimielisesti julistaa eh, hyväksymättömäksi kaksi eh, Fioren koskemattomuutta